julkilausuma Turkia koskeva vuoden 2015 kertomus. Annan välittömästi nyt sitten puheenvuoron ministeri Henis Plaseville neuvoston nimissä teille. Olkaa hyvä. Turkkiin liittyen. Oh, sorry. <laughs> Too many debates. Niin monta keskustelua. Toinen toisensa perään, mutta ihan kiva olla täällä kyllä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, EUn ja Turkin välinen suhde on strateginen ja meillä on pitkä historia syvästä yhteistyöstä, mutta yhtä lailla kun meillä on paljon yhteisiä etunäkökohtia, on meillä myös yhteisiä haasteita. Tämä nyt on tullut varsin hyvin esille maahanmuuttokriisin myötä. Puheenjohtaja Tuskhan puhui tästä aikaisemmin tänään. Kuten tiedätte, Turkin jäsenyysneuvottelut ovat käynnissä. Viime joulukuussa avattiin viimeisimmät luvut ja nyt olemme avaamassa numeron 33 Turkin kanssa tulevina kuukausina. Minä haluaisin tähdentää sitä, että tässä yhteydessä me teemme työtä nykyisten liittymissääntöjen puitteissa yksimielisyyden pohjalta niin, että mukana aina ehdollisuus. Komission kertomuksesta käy ilmi, että Turkki on saavuttanut edistystä monilla säännöstön aloilla. Se on hyvä uutinen, mutta yhtä lailla selvää on, että monissa kotimaan tapahtumissa Turkissa on nähtävissä huolenaiheita. Turkin täytyy nyt mitä pikimiten puuttua tärkeisiin puutteisiin, varsinkin oikeusvaltio- ja perusoikeusasioissa – neuvosto on vedonnutkin Turkkiin, jotta noudatettaisiin ihmisoikeuksia täysimittaisesti niin, että ryhdyttäisiin kiireellisesti toimiin, kun on kyse oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolottomuudesta ja ettei otettaisi takapakkia sananvapaudessa ja järjestämisvapaudessa. Nämä toden totta ovat tärkeitä ja kiireellisiä asioita. Ne näkyvät myös teidän päätöslauselmastanne. Kuten Euroopan neuvosto maaliskuussakin totesi, haluamme, että Turkki noudattaa kaikkien korkeimpia standardeja. Olemme yhteydessä Turkkiin, käytämme jokaisen tilaisuuden hyväksemme, tuodaksemme esille nämä huolet. Me olemme toistuvasti myös halunneet, että rauhanneuvottelut käynnistyisivät, jotta päästäisiin Kaakkois-Turkin väkivaltaisuuksista ja myös, että kurdikysymyksen saataisiin rauhanomainen ratkaisu puhemies, lopuksi haluaisin ensinnäkin kiittää siitä, että Kypros, sen osapuolet ovat nyt löytämässä ratkaisun. Me tuemme Turkkia myös näissä neuvotteluissa, kuten tekin parlamentin jäsenet, mekin toivomme, että he löytävät kattavan, oikeudenmukaisen ja elinkelpoisen ratkaisun. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Haan. Arvoisa puhemies, hyvä ministeri, arvon jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä, edustaja Kati Pirjaa tästä erittäin laadukkaasta mietinnöstä, josta puhumme tänään. Siinä otetaan esille tärkeimmät asiat EUn ja Turkin suhteissa ja tämä liittyy myöskin komission laajentumispakettiin vuodelta 2015. Kun ajatellaan tämänhetkistä pakolais- ja maahanmuuttokriisiä ja poliittista tilannetta alueella. Ja EUlla ja Turkilla on samankaltaiset edut tässä yhteydessä, niin täytyy vahvistaa yhteistyötä tämän strategisen kumppanin kanssa. Tietysti suhteemme ovat viime aikoina keskittyneet maahanmuuttohaasteisiin, mutta ne jatkuvat ja niiden pitäisi sisältää enemmän asioita, jotta voimme käyttää tämän suhteen koko potentiaalin hyväksemme. Ja suhteidemme ytimessä on liittymisprosessi. Toivomme, että kappaleiden lukujen avaaminen myöskin johtaa uusiin toimiin Kreikassa, Turkissa. Komissio tällä hetkellä työstää ehdotusta neuvostolle, jotta liittymisneuvottelut aloitetaan rahoitus- ja budjettiehdoista. Ja tarkoituksena on avata myöskin uusia lukuja. Siihen liittyy ratkaisevia asioita liittyen ihmis- perusoikeuksiin, myöskin oikeuden turvallisuuteen ja vapauteen. Me teemme tämän ilman jäsenvaltioiden kantojen huomioimista ja tässä yhteydessä komissio on rohkaistunut myöskin näistä neuvotteluista Kyproksen asian kanssa ja toivomme, että nopeasti pääsemme tulokseen tästä. Me laskemme sen varan, että Turkki vaikuttaa tähän kaiken kattavaan ratkaisuun. Se olisi myöskin hyvä alueen vakauden kannalta ja vaikuttaisi myöskin näihin meidän neuvottelumme Turkin kanssa, Turkin liittymässä. Haluan kiittää vahvasta tuesta, ne rakentavasta ja korkean tason vuoropuheluista. Viimeisimmät korkean tason vuoropuhelut, energiavuoropuhelut ovat osoittaneet, että nyt voimme edistää tätä yhteistä agendaa Turkin kanssa. Korkean tason talousvuoropuhelu huhtikuussa vahvistaa myöskin EUn Turkin yrityskontekstia ja myöskin aloitamme keskustelut makrotaloudellisista kysymyksistä ja sijoitusmahdollisuuksista. Niin kuin aamulla jo puhuimme, kokoon tämä siirtolaisuuteen liittyvä agenda on nyt osoittanut ensimmäisiä menestystekijöitä ja tässä nyt tarkoituksena on rajoittaa pakolaisten, laittomien pakolaisten tuleminen Eurooppaan ja se, että he eivät näin joudu riskeramaan elämäänsä. Euroopan parlamentin huolenaiheet liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen Turkissa ovat sellaisia, että nyt huolenaiheet ovat lisääntyneet, koska esimerkiksi ilmaisun vapautta on rajoitettu ja myöskin mediasektorilla – tähän on puututtu. Me olemme pyytäneet Turkin hallitusta jatkamaan uudistuksia Euroopan standardien mukaisesti ja konsultoimaan kaikkia sidosryhmiä aktiivisesti. Me uskomme, että jos eh, Turkki voisi avata kappaleet 23 ja 24, vaikuttaa Turkin sitoumuksiin ja uudistustoimiin näillä aloilla. Euroopan unioni myöskin edelleen ilmaisee huolenaiheensa liittyen Kakkosturkin tilanteeseen. Tarvitaan vuoropuhelua kurditilanteen ratkaisemiseksi ja tämä on ainoa tapa ratkaista tilanne rauhanomaisesti. Lopuksi komissio on täysin luottavainen niistä hyödyistä, joita yhteistyö Turkin kanssa tuo pakolaiskriisissä ja että voimme myöskin syventää suhteitamme monilla muilla aloilla. Kiitoksia paljon. Kiitos. Nyt sitten ryhmät saavat puheenvuoron ensin. Edustaja Piri, STD-ryhmän puolesta. EU and Turkey are facing many... Tänään EU ja Turkilla on samoja haasteita, ajatelkaa maahanmuuttokriisiä, terrorismia. Ja tämä kaikki johtaa epävakauteen. Yksi asia, mikä on tehty selväksi, on, että EU ja Turkki tarvitsevat toisiaan, jotta voidaan taistella näitä kysymyksiä vastaan. Mutta me emme kuitenkaan voi jättää huomiota maan sisäistä kehitystä. Turkin täytyy olla vakaa, sen täytyy olla demokraattisempi, jos me haluamme olla strateginen kumppani se, että liittyminen on nyt liitetty maahanmuuttoon, ei ole oikeudenmukaista tässä täytyisi olla uudistukset taustalla, ei poliittiset lehmänkaupat. Kuten tänä aamuna jo sanottiin tähän asiaan liittyen. Turkissa on kolme miljoonaa pakolaista. Monet eurooppalaiset maat voisivat oppia tästä vieraanvaraisuudesta, mutta Turkki on, Turkilla tulee rajat vastaan ja meidän täytyy nyt auttaa Turkkia jo, meidän täytyy ottaa pakolaisia vastaan. Tätä kautta voidaan tehdä yhteistyötä ja jakaa taakkaa. Me emme ole käyttänyt mahdollisuuksia hyväksemme, mitä yhteistyöhön tulee. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua ja huolenaiheita ei täytyisi ottaa loukkauksena. Kaakkoisosassa maata on suuria huolenaiheita ja rauhan prosessi ja täytyisi edistää. Kurdiongelmaa ei ole pystytty ratkaisemaan. Tämänhetkinen tilanne ei ole hyväksyttävä. On valitettavaa, että PKK eh, jatkuvasti kääntyy väkivallan puoleen kun puhutaan terrorismin vastaisista taisteluista, me painotamme sitä, että sen täytyy olla suhteellista ja siinä täytyy pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista. 400 000 kansalaista ovat joutuneet pakenemaan ja tämä on aiheuttanut ongelmia aivan tavallisille kansalaisille. Turkin täytyy palata tielle, jossa journalisteja ei vangita, kun he tekevät työtään. Ja Turkin täytyy myös palata tielle, jossa akateemikot eivät menetä työpaikkoja, ne joutuvat vankilaan, kun ne ilmaisevat mielipiteitään ja myös tuomareiden täytyy pystyä tekemään päätöksiä ilman, että he menettävät työpaikkansa. Me tarvitsemme demokraattisen Turkin. Tämä ei ole uhkaus, vaan rohkaisu. On tärkeää, että Turkki palaa demokraattisten uudistusten tielle ja että se käyttää tämän mahdollisuuden hyväksi yhteistyölle Euroopan unionin kanssa. Haluaisin kiinnittää huomenna myös siihen, että haluaisin kiinnittää, kiittää myös kollegani me haluamme lähettää selkeän signaalin tämän päätöslauselman avulla. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin, edustaja Piri? Edustaja Christopher Rowe esittää sinistä korttia teille. Hyväksyttekö sen? Hyvä. Edustaja Christopher Rowe. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin, että esittelijä kertoisi aivan selväsanaisesti, onko sitä mieltä, että on Euroopan unionin vikaa, että liittymisneuvottelut eivät etene. Turkki, kun ei halua täytäntöönpanna asioita, ei nyt pelkästään pakolaiskriisin yhteydessä, vaan on kyse muistakin edellytyksistä. He haluavat, että heitä suositaan niin, että heidät hyväksyttäisiin niiden myötä Euroopan unioniin eri ehdoin ja edellytyksin. Kaikki muut ehdokasmaat ovat täyttäneet ehdot. Toiseksi, voiko esittelijä todellakin todeta, että pitäisi vielä muitakin lukuja avata, jos Turkki ei täytä edellisiäkään. Madame Piri. Edustaja Piri. Thank you for the question, dear. Kiitos kysymyksestä, hyvä kollega. On selvää, että emme voi sanoa, että se on täysin EUn päätettävissä. Toki Turkin hallituksilla on tässä vastuu mutta meidän täytyy arvioida Turkia niin kuin me arvioimme myös muita hakijamaita. Ja minun täytyy sanoa, että tässä on ollut varmaankin ne poliittisia erimielisyyksiä. Jotkut poliitikot eivät ole aina kohdelleet Turkkia oikeudenmukaisesti, mitä uudistuksiin maassa tulee. Seuraavaksi edustaja Sommer, kaksi minuuttia EPPn puolesta. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä Kati Pirja yhteistyöstä ja myöskin muiden ryhmien esittelyitä kiittäisin. Mehän sovimme siitä, että pitäisimme, tai toimisimme viime vuoden päätöslauselman kautta, ja tämä on onnistunutkin melko tavalla. Ja se yksinkertaisesti ja Tästä syystä en ymmärrä, että haluat pitää vain yhdestä sopimuksesta kiinni, kun EPP ottaa tämän SD-ryhmän listan omanaan. Näin ei tehdä, eikä EPP myöskään tässä, sitä ei voi mitenkään, siis tämä ei voi tapahtua näin. Joten tässä tarkoituksena on arvioida Turkin sisäistä tilannetta, kun ajatellaan maan lähentymistä Euroopan unioniin. Me emme saa sekoittaa tätä pakolaiskriisiin niin vaikea kuin tämä onkin. Meillä on tästä syystä tärkeää korostaa, että Turkille ei voi olla mitään alennuksia. Tämä liittyy viisumivapauteen. Kaikki, kaikkien ehtojen täytyy täyttyä sitä varten. Ja neuvottelulukujen avaaminen on asia, joka täytyy liittyä Turkin ennakkoedellytysten toteutumiseen ja maa on kaukana tästä kaikki vapaudet ovat rajoitettu, myöskin oikeuslaitokset ja kurdikonflikti, nämä ovat ainoastaan takapakkia. Vaikka, tai jos haluamme tulevaisuudessa olla hyviä naapureita, meidän täytyy ja jos haluamme laajentaa tätä yhteistyötä, niin meidän täytyy puhua toistemme kanssa myöskin neuvotella, mutta se onnistuu vain silloin, jos Turkki taas lähtee Euroopan unionin tielle. Ja tietysti ne luvut, jotka liittyvät Kyproksen tasavaltaan, niitä ei voida avata koskaan, ellei Kyproksen kysymystä saada ratkaistua. Turkilla täytyy olla rakentavampi rooli tässä. Sen täytyy vihdoin tunnustaa Kyproksen tasavalta ja vaikuttaa siihen, että Euroopan periaatteiden ja arvojen kautta se voidaan kehittää taas itsenäiseksi valtioksi. Tämä on myöskin Turkin etujen mukaista. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitten edustaja Demesmaker, yksi minuutti. Haluaisin kiittää kollega Piriä tästä mietinnöstä. Mutta tästä käy ilmi, minkälainen Erdoganin autoritäärinen äh, kanta on ja miten se vaikuttaa suhteisiin. Olen kauan puhunut siitä, miten journalisteja äh, kohdellaan, minkälainen ilmaisu vapaus on. Tilanne vain huononee lehdistövapausindeksi, jonka toimittajat ilman rajoja ovat tehneet, niin Turkki oli paikalla 148 ja listalla on vain 180. Ja te sanoitte, että te olette huolissanne ja te olette kysyneet, mitä te saatte. No mitä te olette saaneet? Te ette ole saaneet mitään. Kaakkois-Aasia, äh, Turkki on sota alue ja hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi eh, sen estämiseksi, että eh, sotilaat eh, pääsevät Syyriaan ja sitten he pommittavat myös kurditaistelijoita. Kiitoksia edustaja Lamsdorp. Kaksi minuuttia Alden puolesta. Ja, dank. Niin paljon kiitoksia, rouva puhemies. Komission jäsentä sanoitte juuri, että olisi etuja tälle vahvistetulle yhteistyölle Turkin kanssa ryhmään, ryhmäni niin näkee tämän samalla tavalla. Me kuitenkaan ole varmoja siitä, että voidaanko nämä saavuttaa liittymisprosessin kautta, koska tätähän on kuvattu hyvin zombimaiseksi, eli ei ole ketään, joka uskoo vakavasti, että Turkissa tulee EUn jäsenvaltio. Me tarvitsemme sen sijaan kunnioitukselle ja reaalipolitiikalle pohjautuvia agendoja on niin paljon kenttiä, joiden kautta voimme kyllä saavuttaa paljon hyvän yhteistyön kautta, olipa kyse sitten pakolaisista, energiayhteistyöstä, kulttuurivaihdosta, matkailusta, kaupasta, on uskomattoman paljon kenttiä, joiden kanssa voidaan tämän naapurin kanssa saavuttaa tulosta, mutta jos nyt tässä sanotte, että te ette ehdotuksen siitä, että lukuja avattaisiin ilman, että otetaan huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden kannat. Ja kyllä me tiedämme, että ilman, että jäsenvaltioita hyväksytetään näitä lukuja ei voida avaita, joten on selvää, että tässä nyt todellakin halutaan pitää väkisin kiinni prosessista, joka on epäonnistunut. Tässä ei ole rohkeutta saada uutta perustaa hyville Turkin suhteille. Siitä lähtien, kun olemme Turkin kanssa neuvotelleet 11 vuoden ajan, suhteet eivät ole parantuneet, vaan huonontuneet merkittävällä tavalla. Ne ovat jopa myrkyttyneet. Jos ajatellaan esimerkiksi Turkin tasavallan presidentin äh, näkemystä saksalaista komediaa, komediana kohtaan. Eli tässä nyt siis nämä eri vapaudet, niitä ei todellakaan kunnioiteta. Joten jo meillä pitäisi olla rohkeasti mennä uusia teitä pitkin saada aikaiseksi myönteinen kunnioittava agenda, mutta tämä liittymisprosessi pitäisi jättää, koska se ei johda mihinkään tulokseen. Kiitoksia sitten Kuen puolesta. Edustaja Hadje Georgiou. Hyvät kollegat, haluaisin onnitella esittelijää Kati Piriä hyvästä yhteistyöstä keskustelujen aikana, mutta yhtä lailla uskon, että Turkin tilanne on paljon tärkeämpi kuin mitä vain täällä keskustellaan. Mietintö jossain määrin heijastelee todellisuutta, mutta Kaakkois-Turkissa on 300 000 kotikodulta lähteneitä ihmisiä. Suuri osa heidän maistaan on takavarikoitu. Siellä on viety 60 000 ihmisen omaisuutta Moni yliopistoprofessori on vankilassa, kun he ovat puhuneet avoimesti. 23. päivä huhtikuuta on jälleen tullut oikeuskäsittely heitä vastaan. Minä esitän vetoomuksen, että parlamentin jäseni voisi olla paikalla tarkkailijoina. Me haluamme, että Turkki välittömästi käynnistäisi vuoropuheluun, jotta voitaisiin ratkaista kurdiongelmaa. Me uskomme, että PKK poistaminen terroristijärjestöjen luettelosta auttaisi tässä. Paljon myönteisiä viittauksia myös mietinnössä Turkin liittyen, koska puhutaan siitä, että ratkaisun pitäisi liittyä myös Kyproksen tilanteen kehittymiseen. Tässä on kuitenkin välillisiä viittauksia myös lukujen avaamiseen, sitä me voi hyväksyä. Me hyväksymme kyllä tietenkin myönteiset viittaukset, mutta täytyy myös todeta, että neuvottelupöydällä he eivät ole riittävän pitkälle menneet vielä 10 sekuntia. Me haluamme, että saadaan suunnitelma, jotta hautaisi. Minä uskon kyllä, että Turkissa on nyt paljon erilaisia ongelmia edessä ja ne pitäisi, heidän pitäisi vastata se myös kansalaisille. Pahoittelut, teillä oli puolitoista minuuttia vain. Edustaja Valero, puolitoista minuuttia vihreiden ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Minä olisin toivonut, että olisin täällä voinut huomata, että Turkissa olisi hyvää kehitystä. Olisin toivonut, että olisin voinut sanoa, että demokratia on oikealla tolalla. Aika ikävää, että ei voi sanoa, että sananvapaus tai tuomioistuimen riippumattomuus tai ihmisoikeus ylipäätään kunnioitettaisiin. Olisin toivonut, että olisin voinut sanoa, että Turkki on kohti liittymistä EU-hun. Minä olisin toivonut, että olisin voinut sanoa, että rauhanneuvottelut kurdien kanssa sujuvat hyvin ja että rauha on näkyvissä, mutta valitettavasti en voi mitään tästä sanoa. Sen sijaan kaikki menee päin mäntyä ja valtavan traagista ajatellen kaikkia niitä, jotka siellä odottavat demokratiaa ja että kaikkien ihmisoikeuksia toteutettaisiin ja olisi tarjota oikeudenmukaisuutta. Mietinnössä otetaan esille myös kriittinen kehityskulku Siinä kehotetaan myös selvästi, että molempien osapuolien on luovuttava väkivallan käytöstä ja palattava neuvottelupöytään. Mutta jotta voi neuvotella, pitää olla myös vastapuoli, jonka kanssa neuvotella. Toinen istuu palasissa ja toinen vankilassa. Abulan Öcalan ei ole tavannut perhettään sitten 2015 joulukuuta eikä, eikä 2011 jälkeen edes asianajajan. Hänen kirjeenvaihto on estetty sitten 2011 vuoden ja monen YK on asiantuntija mielestä hän on nöyryttävissä oloissa ja se on lähes kidutusta. Siksi vihreät toivovat, että Öcalan eristäminen lopetettaisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi EFDDn ryhmän puolesta minuutin, puolitoista minuutin herra Carver. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Turkkiin. Turkia koskeva kysymys osoittaa, kuinka pitkälle Euroopan unioni menee uuskolonialististen kunnanhimojensa ajamana demokratia, ihmisoikeudet ja ilmaisun vapaus ja lehdistön vapaus on poljettu jalkoihin. Te puhutte tässä nyt että ristiriitaisia asioita, kun te puhutte Turkin tulevista eu näkemystä Varsinkin otetaan huomioon, kuinka paljon takapakkia näissä asioissa on otettu viime aikoina veronmaksajan rahaa tuhlataan nyt Turkin rahoittamiseen, huolimatta siitä, että siellä on kammottavaa pakolaispolitiikkaa käytössään. EU pitäisi jo pohtia jopa tulevan neuvot, tulevien neuvottelun aja, aja, avaaminen Turkin kanssa, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, ihan niin kuin Turkki olisi tässä toiminut hyvin. Tässä niin kuin strutsi pistää päänsä pensaaseen, ihan sama ilmiön kyseessä. Iso-Britanniassa on tulossa kansanosoituissa Tanskassa ja muualla Hollannissakin mielipidemittaukset osoittavat, että EUn kannatus on vähenemässä. Näin tulee käymään myöskin Isossa Britanniassa, uskon niin. Eurovyöhykkeellä, Schengen-alueella ja muutoinkin maahanmuutto on suuri ongelma. Maahanmuutto on myöskin uhka minun maalleni. Iso-Britannian turvallisuus on yksi syy, miksi Iso-Britannia tulee äänestämään EU-sta lähtemisen puolesta kesäkuussa. Puolitoista minuuttia ENF-nimissä edustaja Borgetsio. Puhemies, tämä on todellista tekopyhyyttä. Tässä on puhuttu erilaisista vaikeuksista, joita liittyy siihen, että Turkki liittyisi EU-hun. Tässä jopa nyt kehutaan Turkkia siitä, että se majoittaa valtavat määrät pakolaisia, mutta entä se, miten tämä tapahtuu? Millä tavalla vastaanotto tapahtuu, minkälaisia massapalautuskäytäntöjä käytetään. Tälläkin hetkellä Amnesty International näitä kritisoi. Tulee mieleen yksi kysymys. Voidaanko Turkkia pitää pakolaisten näkökulmasta turvallisena? Ja sitten tämä toinen asia, palauttamisperiaate. EU on soveltanut sitä jossakin tapauksissa Italiassa, Kreikassa, Ranskassa, mutta eikö tämä päde sitten Turkkiin? Turkissa toteutetaan massapalautuksia ja tämä on todellinen ristiriita kysymys ja osoittaa sen, kuinka vinksallaan tämä Turkkisopimus on. Näyttää todella selkeältä, että meidän pitäisi hylätä viisumivapauskysymys. Turkin pitäisi pystyä taistelemaan vierastaistelijoita vastaan entistä voimakkaammin ja myös Isistä. Monsieur yksi minuuttia 30 sekuntia. Kiitos, rouva puhemies. Mielessäni on kysymys. Mitä Turkilla on, kun se nyt voi tällä tavalla kiristää EUta? Perusoikeuskatalogi ei kertaa kaikkiaan päde enää Turkissa. Kaikkia oikeuksia loukataan. Kristittyjä kirkkoja häväistään Turkissa päivittäin. Kristitty yhteisö joutuu kohdelluksi Heiltä takavarikoidaan oi, omaisuutta. 2007 vuonna murhattiin kristitty henkilö. Viisi murhaajaa on tunnet, ovat tunnettuja. He lähtivät, he, he, he ketä he ovat. Euroopan valtioita kouluttavat kurdi peshmerkat taistelijoita, mutta sitten Turkin ilmavoimat tappaa nämä kurditaistelijat. He on yksinkertaisesti, että neuvottelut, liittymisneuvotteluita täytyy kerta kaikkiaan jat- saada jatkumaan ja taloudellista vuoropuolella täytyy jatkaa. Kuinka tämä maa voi tulevaisuudessa EUn kumppani, mikäli kaikki tällainen lakaistaan maton alle? ISISiä vahvistetaan asetoimituksilla Turkista käsin turkkilaiset lehtimiehet ovat saaneet tämän selville ja nyt he sitten joutuvat vastaamaan näistä paljastuksista tuomioistuimen edessä. Kuinka voidaan vakausta tavalla, tavalla tällaisen kumppanin kanssa vielä keskustella? Ei Turkki kuulu Eurooppaan. Pour une minute, monsieur. Erään kefalogiannis, puoli yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Emme voi olla täysin tyytyväisiä näin vaikeaan monimutkaiseen mietintöön ja maahan. Mutta EU-Turkin valtuuskunnan puheenjohtajana Euroopan parlamentissa haluaisin onnitella esittelijää ja edustaja Pirja siitä, että he ovat työstäneet tätä vastuullisesti. Hyvin monet puutteet Turkin tilanteessa naapurimaiden eh, oikeuksien kunnioittaminen, se, että hyväksytään YK merioikeussopimus, ilmatilojen, ilmatilan rikkomisen lopettaminen, täytyy tunnustaa Hebeliaaton ortodoksinen seminaari, papisseminaari ja Turkin kaakkoisosassa on niin paljon uhreja, että jos säännöstä ei noudateta, niin emme voi jatkaa enää uusista luvuista neuvottelemista. Edustaja posti on puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvon puhemies, haluaisin kiittää ensinnäkin näin kattavasta ja hyvin jäsenilystä mietinnöstä. Haluaisin painottaa vain joitakin tärkeimpiä seikkoja minun mielestäni tärkeimpiä seikkoja. Sanoisin, että tänä päivänä meidän täytyy arvioida sitä pattitilannetta, joka on meneillään Turkin EUn näkymien suhteen. Turkki on hidastanut uudistuksia ja oikeusvaltion periaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamista voidaan pitää huolestuttavina asioina Viimeiset kaksi vuotta ilmaisuvapautta ja lehdistönvapautta on rajoitettu maassa. Tästä syystä minä vahvasti kannustan jälleen kerran neuvostoa ja komissiota avaamaan neuvottelukappaleet 23 ja 24. Samanaikaisesti kehottaisin Turkkia jatkamaan uudistusprosessia, jotta se voisi ratkaista kahdenväliset kysymykset naapurimaidensa kanssa, jotta se voisi näyttää rakentavampaa roolia myöskin Kyproksen neuvotteluiden osalta. Noiden neuvottelujen onnistuminen on tärkeää EUn kannalta ja uskoakseni myöskin Turkin kannalta toiseksi. Ei ole epäilystäkään tarpeesta syventää yhteistyötä Turkin kanssa, jota voidaan ratkaista nykyinen pakolais- ja maahanmuuttokriisi. Tämän sanottua, niin olen erittäin huolissani joistakin seikoista, jotka liittyvät viime aikoina tai hiljattain saatuun EUn turkiväisen sopimuksen viimeisen, mutta ei vähäisempänä haluaisin ilmaista myötätuntoni ja tukeni kaikille turkkilaisille ja viranomaisille, jotka taistelevat terrorismia vastaan. Joidenkin kollegoiden tavan haluaisin muistuttaa teitä minun kansani viisaudesta. Luoja minua paratkoon omilta aikiltani. Edustaja Belder, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Esittelijä aivan oikein. Kapalessa 30 puhuu väkivaltaisesta Esturatiivsin toiminnasta. Siinä vaaditaan myös Turkin viranomaisilta perusteellista tutkimusta ihmisoikeusloukkauksista, joista kaakkoisasiassa syytetään. Minä pelkään, että presidentti Erdoganin puolelta tällaista ei koskaan tule tekemään, sillä eilen sain kuulla sisäpiireistä, tässä suhteessa on toimittu. Presidentti Erdogania tulee Erdogan syyttää kaikkia näistä toiminnoista, PKK ja kaikkia muita. Ja minusta vaikuttaa siltä, että Syyrian ja Irakin kristityt pakolaiset joutuvat Turkissa kaltoinkohdelluksi. Tällainen häpeällinen tilanne hyvä puhemies, ei saa jatkua. Se pitää ottaa esille EUn ja Turkin välissä neuvottelussa. Schake. Edustaja Schake, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Äänestys tästä Turkki-vuosikertomuksesta on erilainen. Tämä on tiukempi kuin ennen. Kaakkois-Turkin tilanne on hankala. Oikeusvaltioperiaate ei toteudu. Tästä on tullut kuitenkin malli, jonka voi jo ennustaa Näyttää kuitenkin siltä, että tämä parlamentti on ainut toimielin. Me olemme ainoita poliitikkoja, jotka todella puhuvat selkeänäinen siitä, mitä todella tapahtuu. Kun ottaa huomioon kaikki monet kasautuvat ongelmat, on entistä ongelmallisempaa, että komissio on esimerkiksi julkaissut tämän kertomuksen myöhään. Suokaa anteeksi, että keskeytän, mutta vaikuttaa siltä, että täällä nyt ei tulkkaus toimi. <laughs> Puhun nyt englantia, jos se nyt auttaa. Je me fie à ce qui m'était dit, excusez-moi. C'est normal, donc il n'y a pas d'interprétation anglaise. Niin, niin, tulkkaus ei tuntunut toimivan. Onko tälläkin ongelma tulkkauksessa? Eikö ole ongelmaa? No, siinä tapauksessa ongelmat on ratkaistu tällä välin ja pyydän anteeksi jälleen kerran, että keskeytin. What would you propose, President? I continue. No mitä ehdotatte puhemies, aloitanko alusta vai jatkanko vain? No voittehan te aloittaa uudestaankin. No niin, niin, englantia tulee. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, kaikki komission ja sen ministeri. Äänestyksemme Turkki-kertomuksesta tulee, on entistä heikompi. Teksti on erittäin kriittisempi oikeusvaltioperiaatteesta toimivallan jaosta ja väkivallasta Kaakkois-Turkissa. Ja tämä alkaa näyttää nyt todella ennustettavalta mallilta, mutta ei yhtään vähemmän huolestuttavalta. Näyttää siltä, että me olemme ainoita poliitikkoja, ainut EUn toimielin, joka todella tuo esiin tämän asian. On hyvin ongelmallista, että Euroopan komissio ja neuvosto pitävät kiinni asemastaan komissio julkaisi tämän kertomuksen myöhässä. Ja tässä ollaan oltu todella hiljaa ja vaiettu ihmisoikeusrikkomuksista hiljattain Turkissa. Näimme varapuheenjohtaja Timmermansin ryntäävän kättelemään Erdogania kahdeksan päivää ennen kriittisiä vaaleja. Hän osallistui, olisi ollut hyvä, että hän olisi osallistunut keskusteluun tässä talossa. Tässä pidetään toivomusta, toiveita jonkinlaisena strategiana toivotaan, että Turkki korjaa nämä ongelmat, mutta pelkään, että tästä todella joudutaan maksamaan nyt korkea hinta. Omassa mietinnössämme puhumme selkeä kieltä siitä, mitä on tehtävä, ja toivottavasti neuvosto ja komissio muuttavat nyt suuntaansa. Hienosti, että puhut englantia, mutta siitä olemme joudun keskeyttämään teidät. Pyydän tätä anteeksi. Edustaja Sakorafa, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies Turkia koskeva edistyskertomus osoittaa ensimmäistä kertaa sen todellisuuden, joka Turkissa valitsee käytännössä. Rova Piri on tämä miten laatinut. Haluaisin nyt mainita kaksi seikkaa. Mietinnössä verotaan sen puolesta, että Turkki auttaisi kurdikysymyksen ratkaisemisessa, mutta EU kuitenkin pitää PKKta edelleenkin terroristijärjestönä. Se on kuitenkin osa ratkaisua. Siksi tämä antaa Turkille mahdollisuuden puhdistusoperaation mukanuttana Syyriassa kurdien suhteen. Pakolaiskysymyksessä on tehty sopimus Turkin kanssa. NATO on tässä kuvassa mukana. Turkin osallistuminen NATOon pelkästään lisää Naton toimii vaan lisää jännitteitä. Minä kysyisin, minkälaisista riittämisprosessista voidaan keskustella maan kanssa, joka tällä tavalla rikkoo kansainvälistä oikeutta ja sitoumuksia, se on mennyt? Kiitos puhemies. Me tuemme tätä piirinä kriittistä tekstiä ja siitä että avattaisiin uudelleen neuvotteluluvut 23 ja 24. EUn pitää saada näkemyksensä läpi. Turkki on Eurooppaa. Eurooppa, e, Eurooppa ei ole yhtenäinen ilman Turkkia. Ja vaikka tilanne onkin nyt heikko ihmisoikeuksien ja demokratian suhteen Turkissa, on kuitenkin totta, että liittymisprosessi nyt heikentyy pakolaiskysymyksen takia. Tässä käydään tavallaan poliittista vaihtokauppaa. Minä vastustan sopimusta, josta parlamentti ei voinut keskustella, ei hyväksyä sitä eikä hylätä sitä. Se, miten Turkki tällä hetkellä toimii, äh, palauttaen ihmisiä Syyrian, on asia, jota emme voi hyväksyä. Myös kurdialueilla on saatava aikaan rauhanprosessi. PKK pitää osoittaa olevansa valmis luopumaan väkivallasta ja lähtemään vuoropuhelun tielle, vuoropuhelun, joka lopetettiin viime kesäkuun vaalien jälkeen. Edustaja Marakan, hyväksyttekö sen, että edustaja Funtulis esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalla? Olkaa hyvä. Alors, Monsieur Sinadinos, pardon. Herra Sinadinos, pyydän anteeksi. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο συνάδελφο Γιατί θα μας κάνει εδώ να... Niin, tässä nyt tätä maantietoa vähän päästä unohtamaan. Miten voitte osoittaa, että Turkki on eurooppalainen maa? Miten todistatte sen? Sí, compañero, um, puede usted... Niin, hyvä toveri, voitte katsoa historiassa taaksepäin, katsoa Euroopan kartta eri suuntiin. Ja huomata, että olen oikeassa. Kyllä Turkki on Eurooppa, se voi ja sen täytyy olla Eurooppa. Ja historia osoittaa meidän olevan oikeassa, kun tätä todellisuutta puolustamme. Ja vielä yksi asia. Nykytilanteessa tämä olisi entistä tärkeämpää. Turkilla on tärkeä rooli Syyriakonfliktissa. Meidän on tehtävä ero todellisen Turkin ja virallisen Turkin välillä. Virallista Turkista emme pidä, mutta todellinen Turki on Eurooppa. Kiitos edustaja Maragall. Seuraavaksi edustaja Winberg, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Turkki-kertomus sisältää paljon tosiasioita, jonka avulla voidaan kyllä kyseenalaista tämänhetkinen maan johtajuus, puhumattakaan maan sopivuudesta ehdokasmaaksi. Kertomuksesta voidaan nähdä, että Turkin myönteinen kehitys on pysähtynyt, varsinkin kun kysymys on perustavanlaatuisista demokraattisista näkökohdista, kuten oikeusvaltioperiaatteesta, ilmaisunvapaudesta tai kokoontumisvapaudesta. Me näemme, miten valtapitävä osio Turkissa on luonut tämän toisenlaisen yhteiskunnan ja hyvä puhemies, se osoittaa sen, että Turkki on maa, jolla on selkeitä autoritaarisia suuntauksia. Sen lisäksi on selvää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Turkki pelaa erittäin riskaabelia peliä. Sen pyrkii vanhoihin ottomaanisiin valtarakenteisiin. Turkki on muun muassa mukana tässä Syyrian konfliktista ja moni jopa väittää, että Turkki pelaa salaista peliä Isiksen ja muiden murharyhmien kanssa. Turkki on onnistunut samanaikaiseksi, samanaikaisesti erittäin edullisia sopimuksia esimerkiksi EUn kanssa pakolaiskysymyksissä. Edustaja de Graaf, yksi minuutti. Voorzitter. Puhemies. Jälleen kerran parlamentissa on laadittu puolivillainen mietintö Turkista. Turkki on tukenut IS. Turkki on lähettänyt maahanmuuttajia Eurooppaan. Turkin hallitus on rikkonut ihmisoikeuksia, ryhtynyt kansanmurhaan kurdikansaa vastaan. Turkin hallitus nitistää kaiken opposition ja väittää taistelemassa radikaalista, radikaalia islamisia vastaan. Ankara pyrkii nopeuttamaan EUn islamisoitumista Eurooppaisessa pääkaupungissa rakennetaan moskeijoita ja maahanmuuttajien virta tulee hukuttamaan maa kaupunkimme ja kylämme. Turkin kanssa ei pidä aloittaa mitään liittymisneuvotteluita eikä mitään viisumihelpotuksia pidä sillä antaa, eikä tälle Turkin korruptoituneelle sodalle pidä antaa hyväksyntää. Ja Turkki ei koskaan saa päästä Euroopan unioniin. Και μόνο η ονομασία έκθεση πρόοδου για την Τουρκία είναι Tämän esityskertomuksen nimi on aika epäonnistunut. Tässä puhutaan siitä, että edistetään Turkin etuja, mutta mitään edistystä ei ole tapahtunut. Maa on arrogantti, se ei kunnioita naapurimaitaan eikä kansallista oikeutta. Tiedämme, että Turkin hallitus tukee islamilaisen kalifaatin tukijoita ja terroristeja, ja se edelleen miehittää Kyproksen pohjoisosia. Sitten maahanmuuttokysymyksestä. 150 pakolaista palautettiin Turkkiin, samalla muita tuli Kreikkaan, Turkki sulki silmänsä, mutta EU pitää edelleen Turkkia tärkeänä strategisena ystävänä ja jatkaa sopimusten allekirjoittamista sen kanssa, Erdoganin kanssa. Tämä on Angela Merkelin strategia. Varmasti tämä palvelee hänenkin etujaan. Time has come to recognize Turkey's... Kiitoksia. Minä tuen tätä ehdotusta. Turkin rooli kolmen miljoonan pakolaisen vastaanottamisessa on tärkeä. Ja samalla meidän täytyy jatkaa huolenaiheidemme esittely, jotka koskevat oikeusoikeuden riippumattomuutta ja ilmaisunvapautta, kuten myöskin oikeusvaltioperiaatetta. Lisäksi kakkosasiassa tapahtunut täysin epäsuhtainen sotilainen välintulo on tuomittava. Kannatan myös EU-toimintasuunnitelmaa Turkin kanssa ja sitä, että 95 miljoonaa euroa otetaan käyttöön nyt, josta on tarkoitus olla hyötyä pakolaisille. Täytäntöönpano pitäisi tapahtua kansainvälisten standardien nojalla ja palautuskieltoa noudattaen. Meidän täytyy arvioida yksilökohtaisesti jokainen henkilö ja Turkki pitäisi luetteloida turvalliseksi palautusmaaksi. Lisäksi on hyvä, että liittymisprosessi on edelleen raiteillaan. Eurooppalaisella perspektiivillä houkuttelu on hyvä asia ja tässä on kyseessä tilanne, jossa vain molemmat osapuolet voivat voittaa. Nyt. Edustaja Hauit, puolitoista minuuttia. Infest. Kiitos puhemies. Ensinnäkin tässä mietinnössä ei vahvisteta EUn ja Turkin välistä pakolaissopimusta. YK pakolaisviraston mukaan tämä sopimus on tuomittava laiton ainakin se on huolestuttava. Kaikki naapurimaat, mukaan luettuna Syyriä ovat maita, jonka suhteen täytyy varmistaa humanitaarinen humanitaarisen avun perhemeneminen, humanitaarisen lain noudattaminen. Emme voi olla vaiti, mikä demokratia ja ihmisoikeuksia laukataan maahanmuuttokriisinkin yhteydessä. Olin itse vieraillut Syyriassa kuukausi sitten niin ikään Turkin kaakkoisosassa. Nyt pitäisi mahdollistaa viettämien siviilien evakuointi ja ihmisten täytyy saada, tai nyt täytyy palata takaisin Kurdin, Kurdin, Kurdistanin rauhanprosessiin. Brittikonsulaatin edessä oli mielenosoituksia, mutta mikäli ei ole mitään salattavaa, ei pitäisi olla huolissaan. Ja sitten väitetään, että tässä taistelemaan terroristeja vastaan niin, joilta, joita syytään terrorismista, joita voidaan viedä kansalaisuus. Tämä on YK ihmisoikeusjulistuksen artikla 15 vastaista vastapuoli edelleenkin. Vast, jotkut edelleenkin vastustavat oikeusvaltioperiaatteen ja muiden asioiden avaamista liittymisneuvottelussa. Meidän pitäisi vaatia, että Turkki ei tässä ole tekopyhä, eikä meidän itsekään pidä olla sellaisia. Thank- Kiitoksia puhemies. Enpä voi kuvitella ketään, joka on ollut neuvotteluissa, jossa on pyydetty apua. Olen yllättynyt samalla, kun toinen osapuoli on pyytänyt vastapalvelusta. Näin vaikuttaisi tapahtuvan Turkin kanssa. Ja vaikuttaa siltä, että moni kollega on siitä yllättynyt. No ei. Ihantenahan olisi se, että asiat voitaisiin kaikki erotella toisistaan. Siitä huolimatta meidän täytyy kuitenkin olla realistisia Turkki on geopoliittisesti katsoen aivan äärimmäisen tärkeässä roolissa tuolla alueella ja me tarvitsemme sen apua, jos me haluamme pureutua kysymyksiin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä kaikille maahanmuuttopaketista liittymiseen yleisesti ottaen. Jonkun verran päällekkäisyyttä syntyy väistämättä, mutta ei sitä välttämättä tarvitse pelätä. Samalla meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia eikä antaa Turkille avointa shekkiä toimia miten se haluaa. Ja terrorismin torjunnasta, pakolaiskriisin johtava toiminta me pitäisi nähdä mahdollisuutena puhalta uutta henkeä suhteisiimme, eikä nähdä sitä askelena taaksepäin. Edustaja Ali, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Turkin vuonna 2015 kertomuksessa voidaan havaita tiettyä kehitystä EUn ja Turkin kuluissa, esimerkiksi Kypros-kysymys, kurikysymys ja niin edelleen. Tässä pidetään hyvänä, että voidaan aloittaa uusia neuvottelulukuja, kun kriteerit täyttyvät ja käydään korkeantason temaattista keskustelua. Vuonna 2015 Turkin sisäinen turvallisuustilanne heikkeni tässä pitää korjata nyt ulkoista ja sisäistä tasapainoa. Tässä kertomuksessa kiinnitetään erityistä yhteistyötä EUn ja Turkin väliseen maahanmuuttoyhteistyöhön ja meidän pitäisi toteuttaa näitä suunniteltuja hankkeita nopeammin käytännössä yhteistyössä Turkin kanssa. Toivottavasti Kypros-kysymyksessä päästään myös eteenpäin. Kaiken kaikkiaan, vaikka vajeitakin on, voimme nähdä selkeitä viitteitä siitä, että liittymisprosessi etenee. Edustaja Reid, puolitoista minuuttia. President. Puhemies, Turkin liittyminen EU-hun on tärkeää jo sinänsä, erityisestikin nyt kun yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys on tulossa. Maahanmuutto on kiistanainen kysymys. Turkki on vuosikausia halunnut mukaan Euroopan unioniin. Tämä mahdollistaa sen, että Erdogan voi kiristää EUta nopeuttamaan prosessia. Turkki ei ole edes osa Eurooppaa. 97 prosenttia Turkista on Aasiaa. Maan historia, joka liittyy Kreikan, Rooman ja Ottomaanien valtakunta, ei sille osa Eurooppaa. Ottomaanien valtakunta halusi viedä maasta maan sekularistiseen suuntaan. Nyt se on uudelleen islamistunut. Haluaako EU todellakin Turkin jäseneksi? Mitä liittyminen tarkoittaisi? Emme edes tiedä. Mikä väestön määrä Turkissa on? Luvut ovat 75 ja 79 miljoonan välimaastossa. Turkissa myöskin miljoonia pakolaisia, jotka voisivat tulevaisuudessa saada Turkin passin. Mikäli Turkista tulee EUn jäsen, kaikki nämä ihmiset saavat sitten oikeuden tulla Isoon Britanniaan. Työväenpuolue, Lib Dem-puolue ja konservatiivit kaikki tukevat Turkin liittymistä. Sattumoisin tohreet ovat myöskin eurooppalaisessa konservatiivien reformistien eurooppalaisessa puolueessa, johon kuuluu myöskin Erdoganin oikeus- ja oikeudenmukaisuuspuolue. Liittyminen on jo suuri syy, miksi Iso-Britannia äänestää 23. kesäkuuta EU-ta vastaan. Yksi minuutti. Schaffhauser, yksi minuutti un rapport lucide. Il dit des vérités sur le dictateur. Tässä sanotaan totuus diktaattori Erdoganista. Sanotaan, että Euroopan unioni on sulkenut silmänsä perusoikeuksien toteutukselta Turkilta ja että yhteistyö on ongelmallista. Näin ollen voitaisiin olettaa, että liittymisneuvottelut pysäytettäisiin välittömästi. Ei, tässähän <laughs> sanotaan, että käynnistetään uudelleen koko prosessi. Haluatteko poliittisen islamin Eurooppaan, hyvät kollegat? Islamismin leviämistäkö te haluatte? Teillä on edessänne terrorismihallinnon tulevaisuus, hallinto, joka tukee terrorismia. Meidän pitäisi tukea paljon enemmän NATOa. Se toimii sekä pakolaisia vastaan että Euroopan unionin toimilimän vastaan. Ja tätä totuutta katsoessa olette hyväksyneet nämä valheet pelkästä raukkamaisuudesta ja olette toimineet meidän kansalaistemme Eurooppaa vastaan, kansalaisten, jotka olette pettäneet. Kiitos puhemies. Pidimme siitä tai emme Turkki on ja on jatkossakin naapurimaamme. Meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä hyvin naapurussuhteisiin ja silloin on pidettävä kiinni ihmisoikeuksista, tiedotusvälineiden vapaudesta ja on kestettävä myös kritiikkiä. En haluaisi, että uusia maahanmuutto väyliä avattaisiin. Tämä Tällä alueella on paljon bulgaras lähtöisiä mais, mai, kansalaisia, heidän oikeuksiensa kunnioittaminen merkitsee sitä, että he saavat bulgariaksi koulutusta, voivat katsoa tiedotusvälineitä bulgariaksi ja voivat, heillä on myös itsemääräämisoikeus. Tässä pitäisi pyrkiä löytämään rau, rau, rauhanomainen ratkaisu. Hyväksyttekö sen, että edustaja Chambatski esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalla? Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Arvon kollega, kuinka te kommentoisitte Turkin sitä todennäköisyyttä, että Turkki kunnittaa sopimusta 97 laitonta maahanmuuttajaa hiljattain jäivät kiinni raja-alueella. Kuinka te voitte kommentoida tätä Turkin puuttumista Bulgarian sisäasioihin, kun Turkki on pistänyt pystyyn poliittisia prosesseja minun maassani. E, Arvon kollega, naapureiden pitäisi aina käyttää hyväkseen älykkyyttään ja välineitään vaikuttaakseen naapurimaihin ja niiden tilanteeseen. Se on meidän erityispalveluidemme tehtävänä. Meidän täytyy täytyy vastustaa tällaisia pyrkimyksiä, tulivat ne sitten Venäjältä tai Turkista, mikäli naapurimaa puuttuu sisäpoliittisiin asioihin. Minä en halua sitä, että Turkki avaa uusia reittejä Balkanin kautta kohti Eurooppaa. Boro. Ευχαριστώ. Θα ήθελα Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Pirja siitä, että hän on todella tarkkaan kuvaillut tämän tilanteen. Kyseessä on mahdollisuus siihen, että voimme esittää näkemyksemme suhteessa Turkkiin. Ilmaisunvapaus, demokratia, uskonnonvapaus, lehdistönvapaus ja niin edelleen. Kaikella tällä on vain merkitystä, jos se on alkua syvällisellä keskustelulla Turkin hallituksen kanssa. Turkihan vieläkin pyrkii Euroopan unionin jäseneksi, mutta meidän täytyy todellakin löytää poliittinen ratkaisu kurdikysymykseen ja saada aikaiseksi tulitauko. Näin täytyy tehdä. Ennen kuin otamme esille nämä muut tärkeät kysymykset, jotka pitää ratkaista. Edustaja Czarnecki, yksi minuutti. Puhemies, emme saa sulkea silmiämme. Mutta kuvitelkaapa, jos Turkki liittyisi EU-hun, silloin Iran, Irak ja Syyria olisivat meidän naapureitamme, eikö tämä olisi aika kiehtova? Hyvät naiset ja herrat, toivottavasti emme käytä mitään kahta mittatikkua keskusteluissamme. Samat poliitikot vuosien mittaan ovat peräkuluttaneet sitä, että Turkia ei pitäisi hyväksyä EUn jäseneksi, koska siellä ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Ja nyt pitääkin yhtäkkiä pikapika allekirjoittaa pakolaissopimus Turkin kanssa. Kun taustalla ovat yhden EU-valtion paikalliset vaalit. Tämä on todella teko pyhää, eikä tässä oteta tilannetta oikealla tavalla huomioon. Sopiiko, että teille esitetään kysymys sinisen kortin ojalla? No mutta totta Mar. Thank Edustaja Kava. The other issue that nobody speaks about... Kiitokset Czerneski. Asia, josta kukaan ei täällä hiiskahdakaan tässä Turkin EU-jäsenyydessä on tämän parlamentin poliittisen dynamiikan muuttuminen. 77 miljoonaa, jos tähän liittyy uusia jäseniä, niin se olisi kaikkein suurin määrä meppejä. Ja, ja olemassa olevat jäsenvaltiot saisivat vielä vähemmän edustajuutta. Eikö se olisi uusi syy sille, miksi Turkki pitäisi pitää Euroopan unionin ulkopuolella? Koska silloin suurilla pelureilla ja pienemmillä pelureilla on vielä vähemmän mahdollisuutta edustaa kansaa. Une réponse, nyt sitten voitte vastata. Niin. Ymmärrän, että tässä edellinen puhuja sanoi, että Eurooppa ei ole joustava. No totta kai, jos Turkki liittyisi EU-hun, tämä vähentäisi sitten suhteellista painoarvoa nykyjäsenvaltioiden osalta, koska meillä voi olla maksimimäärä 751 parlamentin jäsentä. Edustaja von stor yksi minuutti. Tänä päivänä keskustelemme uudesta parhaasta ystävästämme Turkista. pakolaissopimuksen jälkeen seuraavaksi on vuorossa viisumisopimus sopimus ja sitten vaaditaan myöskin liittymistä EU-hun. Euroopan naapurustossa ei ole ketään muuta, joka sillä tavalla loukkaisi lehdistön vapautta, perusoikeuksia, naisten oikeuksia, kurdin oikeuksia ja kristittyjen oikeuksia tällä tavalla kuin Erdogan. Kukaan ei toimi tällaisella naapurustalueella kuin Erdogan. Rova Merkel on nyt sanonut, että EUn kannalta on eduksi, mikäli lähestymme EUn ja Turkin välillä, tai lähettävästä tapahtuu ja Turkin välillä. Ja sitten Turkkia pyritään tekemään liikainen työ. Se on tullut tärkeäksi siksi, että Rova Merkel itse avasi rajata mielipidevapaus, lehdistön vapaus, vapaus, naisten oikeudet, kristittyjen oikeudet, kurrien oikeudet. Näitä kaikkia poljetaan jalkoihin. Ja ihmisiä, ihmisiin, ihmisiä kohdellaan kal- kaltoin. Poliisi heitä pahoinpitelee. Tätä miestä nyt pidetään sitten kuitenkin EUn pelastajana. Eikö tämä, hyvät naiset ja herrat, ole Euroopan unionin viimeinen niitti. Kriisin yhteydessä aina sanotaan, että tarvitaan enemmän EUta, mutta kun lisää EUta ei toimi. Kriisin aikana sanotaan, että tarvitaan lisää Turkkia. Tämä on kammottavaa. Mikäli ovi avataan Turkille, eurooppalaiset arvot rapautuvat. Demokratia on vain juna, jonka hy- ky- kyytin hyppäämme. Tämä tavoite päämäärä on kauempana. Odotammeko nyt, eikö nyt kantaisi herätä ennen kuin liian myöhäistä? Neuvottelut on Turkin ja EUn välillä. Ei niitä pitäisi puheen keskittää, niin pitäisi kerta kaiken lopettaa. Yhteistyö Turkin kanssa kyllä, liittymistä emme hyväksy. Turkki ei voi liittyä. No, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Mikä olette siterata e- Erdogania? Niin, antaa mennä vain, mutta seuraava puhuja yksi minuutti. Merci. Kiitoksia. Koska Turkki ostaa öljy ISN jalostamoilta, koska se on myös ilmeisesti kaupannut samalle ISlle ö, erilaista materiaalia, koska se haluaa pommittaa kurdeja sen sijaan, että pommittaisi jihadisteja, koska Turkki jättää pakolaiset maaperällään antaa mahdollisuuden päästä laittomasti Schengenin alueelle. Kaikista näistä syistä me emme voi hyväksyä sitä, että turkkilaisille myönnetään viisumivapaus. Aivan kuten emme voi hyväksyä sitä, että kolme miljardia lisäeuroa syötetään Turkille – ja on aivan itsemurhan kaltaista jatkaa neuvotteluja Euroopan unionin liittymisneuvotteluja Turkin kanssa. E, merci beaucoup, monsieur Kiitoksia tästä arvon edustaja. Seuraavaksi puhuu Jermil Štetina. Yksi minuutti. Vám za Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, arvostan kovasti Turkia NATO-kumppaninamme ja arvostan Turkin aloitteita pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Ja juuri tämän yhteistyön nimissä minun täytyy protestoida Turkin harjoittamaa väkivaltaa kurdeja vastaan. Tämä tapahtuu Turkin alueella. Siellä edelleen myös pommitetaan ja avustetaan iskuja Iranissa ja Kobanessa, Syyriassa – enkä myöskään hyväksy PKK on terrorismia. Turkki on muuttanut hiljattain politiikkaansa eri kansala- kansalaisuuksia kohtaan. He eivät enää puhu kurdeista vuoristokurdeina ja ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia esimerkiksi Armenian kansanmurhan kysymyksistä. Tämä muistojuhla pidetään ensi viikolla Istanbulissa. Kiitoksia. Seuraavaksi Josef Weidenholzer. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nyt äh, on kohtalon hetkistä kyse. Nyt on vaaroja ja riskejä, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Moni muitakin asioita aiheuttaa, monet muutkin asiat aiheuttavat huolta, ei pelkästään kurdikysymys. Turkille ollaan nyt antamassa avoimia käsiä, vapaita käsiä tehdä mitä lähentymisen lähentymisen jälkeen nyt on jälleen Turkissa syntyminen, syntymässä sisällissotaa turkilaisten kurdien, kurdien välillä. Tämä on merkittävä asia Turkin kehittymisen kannalta, tulevaisuuden kannalta. Euroopan pitäisi pyrkiä toimimaan tässä sovittelijana. Tässä voitaisiin käyttää esimerkkinä Pohjois-Irlannin rauhanprosessia. Silloin kaikki neuvotteluosapuolet saatiin saman pöydän ääreen, mukaan luottuna ne, joita siihen saakka oli pidetty terroristeina. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Eleni Pilharous. Yksi minuutti. Kiitoksia. Tässä kertomuksessa sanotaan aivan selkeästi, että Turkista ei voi tulla Euroopan unionin jäsen riippumatta sen niin sanotusta edistyksestä, varsinkin Kypros-kysymyksessä. Mehän puhumme tässä illuusioista ja olisi kyllä suuri virhe, jos käytäisin läpi sellaisia prosesseja, jotka vain edelleen ovat turkkilaisia pelkästään. Tällainen ratkaisu sitä, että Kyproksen tasavalta hajotettaisiin. Euroopan unionin arvoja ja ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Euroopan parlamentti sen sijaan, että se puolustaisi Kyproksen tasavaltaa, hylkää sellaisia tarkistuksia, jotka tukisivat Kyproksen kantaa. Eikä ministeri maininnut kertaakaan Kyproksen tasavaltaa. Euroopan parlamentin vastuulla ei ole Kyproksen ongelman ratkaiseminen, mutta sen kuuluu kuitenkin valvoa Euroopan unionin arvoja ja varmistautua siitä, että kaikki mahdolliset ratkaisut noudattavat ihmisoikeuksia ja Euroopan unionin säännöstöä. Jos se näin ei tee, niin se on omalta osaltaan vastuussa siitä, että pyritään löytämään ratkaisu tähän tilanteeseen. Siitä syystä pyydän, että hylkäisitte tämän mietinnön. Kiitos seuraavaksi. Herolf Annemans, olkaa hyvä. Eh, Arvon kollegat, Tämä on suorastaan ratsaterinomaista Turkin pääministeri ja hänen puheensa osoittavat, että Turkin valtio tulee laajentumaan Fosforin salmen toiselle puolelle ja saman aikaan ihmisiä sorataan. Angela Merkel on sanonut, että je suis Charlie. Tämä osoittaa selkeästi, miksi eurooppalaiset johtajat, kuten te, suositte laitonta maahanmuuttoa ja Tästä syystä sitten mahdollistetaan se, että Erdogan pystyy kiristämään ja vaatimaan jäsenyyttä. Meidän täytyy suojella rajojamme sen sijaan, että alistamme itsemme Erdoganin armoille. you well. Pani poseł Esther de Lange. Seuraavaksi edustaja Esther de Lange. Olkaa hyvä voorzitter ehm, kiitoksia hyvä puhemies. hyvä puhemies tämä kertomus on aika hankalassa tilanteessa tänä vuonna. viime vuonna tuosta kertomuksesta otettiin kaiken näköisiä lausekkeita pois. Puhuttiin siitä, että neuvottelulukuja tulee avata nopeasti. Tänä vuonna on aika vähän syitä avata näitä samoja neuvottelulukuja. Yhä enemmän olemme huolissamme siitä, että ilmaisunvapautta rajoitetaan, Turkin rooli näissä konflikteissa ja se, että oikeusvaltioperiaate ei toteudu eikä vähemmistöä kunnioita. Tänä vuonna kuitenkin viitataan jälleen kuitenkin neuvotteluiden avaamiseen. Turkki ei ole muuttunut, e, maailma meidän ympärillämme on kuitenkin muuttunut ja me voimme tietysti sanoa ihan helposti, että tämän päivän keskustelua ei tule yhdistää laajenemiseen, mutta näinhän kuitenkin tapahtuu. Minun puolueeni CDA aikoo huomenna ehdottomasti äänestää näitä kohtia vastaan. Kyllä meidän täytyy tehdä yhteistyötä Turkin kanssa ja näin tuen tässä suhteessa täysin esittelijä, mutta minun uskoakseni kuitenkin tämä kertomus on aika pitkälti vieraantunut siitä, millä tavalla meidän Euroopassa pitäisi toimia. Eh, Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Eva Kaili, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Puhemies, kollegat, komission jäsen pakolaiskriisin takia teemme kaikkemme, jotta yhteistyö Turkin kanssa onnistuisi, mutta tuloksia ei vielä ole näkynyt. Olemme, siis emme anna tässä mitään lankosekkiä. Turkin pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia, tiedotusvälineiden vapautta, viranomaisten riippumattomuutta ja kurikysymystä ja sen naapurimaiden suverenisuutta. Joka päivä meidän ilmatilamme loukataan. Myös Kypros on tärkeä kysymys ja täytyy muistaa myös Armenian kansanmurhakysymys. Sitten vanhojen kirkkojen tilanne niitä ei saa muuttaa moskeijoiksi, vaan niitä pitää kunnioittaa. Ja vielä lopuksi meidän on saatava jälleen luottamusta välillemme. Barekov, jedna minuta. Seuraavaksi Nikolai Barekov, olkaa hyvä. 150 години гениалният български... Kiitoksia. 150 vuotta sitten Kristobotiv, kansallissankari ja bulgarilainen runolija Nero sanoi, että Ottomaanien Turkki on Euroopan sairas mies. Hän kuoli taisteensa vapauden puolesta. Ottomaani valtakauden turkkilaiset ampuivat hänet hengiltä. Tänä päivänä Turkilla on koko Eurooppa talutusnuorassa, olipa sitten kyse kaasusta tai maahanmuuttokriisistä – Pikemminkin sanoisin, että Turkki on riippuvainen meistä, meidän rahoistamme, meidän markkinoistamme, meidän hyvästä tahdostamme. Ei Turkilla ole ketään muita ystäviä. Yhdysvallat, Venäjä, Iran ja Israel ovat Turkin vihollisia ja Erdoganin vihollisia. Nyt on oikeastaan oikea aika, että Eurooppa päättää, minkälaisen Turkin se haluaa. Turkki Bulgaria on suurin piirtein ainoa maa, joka voi näyt- johtaa tulevaa neuvotteluprosessia, koska siinä on kokemusta turkkilaisten kanssa toimimisesta. Frau. Edouard Ferrand, seuraavasti jo, seuraavaksi olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät kollegat. Jos tekisin yhteenvedon tämä, tästä työstä, sanoisin, että no, lykkyä, lykkä till. Teidän pitää nyt, olette nyt avanneet silmänne, kun olette avanneet 17 lukua näissä liittymisneuvotteluissa vuodesta 87 eteenpäin te sosialistit, liberaalit, EPP. Olette ottaneet käyttöön ne periaatteet, jotka liittyvät Turkin liittymiseen EU. No. Ette ole halunneet nähdä, että siellä hyökätään vähemmistöjä kohtaan, ihmisten oikeuksia kohtaan, vapauksia kohtaan. Kyproksen miehittäminen 70-luvulla. Mitä tekopyhyyttä? Täällä Euroopan unioni on totalitaarinen yhteisö, joka halveksii myös kansoja. Kiitoksia arvon edustaja tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Lefteris Kristoforou. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Uskon, että Euroopan parlamentilla on velvollisuus puhua selkeä kieltä Turkista – joka vuosi tilanne vain pahenee. Ja tämä kaikilla tasoilla. Turkki ei kunnioita ketään, ei myöskään EUn arvoja ja periaatteita. Se haluaa liittyä EUn jäseneksi. Turkki on loppujen lopuksi vastuussa omasta mahdollisesta liittymisprosessistaan, mutta meidän täytyy välittää selkeä viesti siitä, että emme voi ottaa vastaan sellaisia maita, jotka eivät kunnioita arvoja. EU on arvoyhteisö, periaatteiden yhteisö, ja meidän täytyy tehdä tämä selväksi niille, jotka pyytävät, että avattaisiin uusia neuvottelulukuja. On taattava, että sääntöjä noudatetaan. Turki ei ole edes allekirjoittanut Ankaran pöytäkirjaa eikä täysin tunnusta yhtä EUn jäsenvaltiota, 40 000 turkilaissotilasta on EUn alueella miehittämässä aluetta. No mitä te tekisitte, jos olisitte samassa tilanteessa kuin kyproslaiset? Ja kun otetaan huomioon, miten Turkki heidän oikeuksiaan rikkoo. Parlamentin jäsenten pitää välittää selkeä viesti kaikille siitä, että me emme luovuta ja anna periksi Turkille. Olen hyvin eh, liberaali puhemies, mutta siitä huolimatta pyydän, että pidätte kiinni niin Minä vetoan tämän puolesta. Minä pyydän. Eh, seuraava puhuja, olkaa hyvä, edustaja Lopes. Kiitoksia. Ensinnäkin erinomaista työtä tässä on tehty. Turkki on strateginen kumppani meidän monissa haasteissamme, mutta tämä ei tarkoita sitä, että mikä voisi puhua siitä, mitä Turkissa tapahtuu. Erdogan on hyvin autoritaarinen. Maassa on, tai sen osassa on sisällissota. Oikeusvaltioperiaate ei toimi. Lehtiä suljetaan, toimittajia suljetaan vankilaan. Näyttää jopa siltä, että nyt Erdogan haluaa pistää vankilaan myös saksalaisia komikoja. No, neuvottelu 23 ja 24. Tässä täytyy todella nyt katsoa ihmisoikeustilannetta, joka Turkissa on vallalla. Tämä vanha mallin toimiminen ei käy. Se, että käytetään pakolaisia vaihtokauppana, on myös asia, jota emme hyväksy. Muchas gracias. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Notis Maria, olkaa hyvä. Turkki yhä edelleen jatkaa erilaisten säännösten rikkomista ja sen joukot miehittävät edelleen laittomasti Kyprosta. Se tekee yhteistyötä Daeshin kanssa ja kauppoja myös jihadisti öljysalakuljettajien kanssa. Se on tietysti myös vastuussa niistä pakolaisista, jotka ovat Kreikkaan asti päässeet. EU vain antaa sille lisäpalkintoja ja antaa sille 6 miljardia euroa kiitokseksi ja poliittista vuoropuhelua siihen päällä, päälle. Miljoonia tulee nyt Kreikkaan pakolaisia Turkin kautta niin teidän täytyy, komissari Hahn, ymmärtää, että Turkki ei ole osa ratkaisua, vaan se on osa ongelmaa, aivan kuten se on aiemminkin ollut, kun se teki kansanmurhan, että täällä ei ole myöskään otettu esille. Kiitoksia. Seuraavaksi Dimitris Papadakis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tässä parlamentissa olemme jatkuvasti kritisoineet Turkkia siitä, että se rikkoo ihmisoikeuksia, nujertaa lehdistön ja hiljentää sosiaalisen median sen suhde ISN ja se, että se kiristää pakolaskriisin yhteydessä Eurooppaa ja miehittää Kyprosta levaita kritiikin aiheita. Yksinkertainen kysymys kuuluu, onko Turkki edistynyt viime vuosina vai onko tilanne heikentynyt? Me tiedämme tuohon vastauksen, tuon kysymykseen. Päivittäin olemme nähneet, kuinka Turkki siirtyy yhä kauemmaksi eurooppalaisista arvoista. En usko, että, tai ettekö usko, että nyt olisi aika Euroopassa muuttaa asennetta Turkia kohtaan ja lakata olemasta rähmällään Turkin suuntaan? Eikö nyt ole aika lopettaa tämä Pikemminkin pitäisi luoda rauhaa ja vakautta. Komissaarien kollega päätti eilen perustaa työryhmän tarkastelemaan Kyproksen turkkilaisen väestönosan asemaa ratkaistakseen Kyproksen kysymyksen. Yksi ainoa tapa on ratkaista Kyproksen kysymys. Viekää sieltä turkkilaiset joukot pois ja pistäkää neljä perusvapautta täytäntöön ja pistäkää täytäntöön yhteisön lainsäädäntöä koko Euroopan unionin alueella – mukaan luettuna Kyproksella, koska muuten Eurooppa on tuomittu epäonnistumaan. Tämä rahanprosessi on tuomittu epäonnistumaan. Edustaja Jambatski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, tämän vuoden Turkia koskeva edistymiskertomus on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä ja on pöyristyttävää, että e- täällä hyväksyttäisiin se, että Turkista tulisi EUn virallinen kieli. Näin ei voi tehdä. Tämä uhkaa maidemme suverenisuutta ja sillä olisi vakavia seurauksia. Me toiseksi tuemme tässä Kyproksen tilanteen ratkaisemista. Pitäisikö meidän puuttua tässä kuitenkin Kyproksen sisäisen tilanteeseen? Turkki pysyy hiljaa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta ja että, että me, me pysymme hiljaa siitä, että näitä oikeuksia ei noudateta kun Turkki hoitaa pakolaiskysymystä. Eikö tämä ole tekopyhyyttä? Tässä päätöslauselmassa ei puhuta lainkaan siitä, että Turkki auttaa ulkomaisia terroristeja rahoittamalla heidän toimintaansa. Turkilla ei ole sijaa EU-ssa ja minä äänestän tätä vastaan. I teraz pani poseł Róża Tomasz. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tomacic yksi minuutti. prepoznaje da je Turska ključni partner Europskoj uniji. Turkki on Euroopan unionin avainkumppani ja tämä kahdenvälinen suhde voi olla todella suuria mahdollisuuksia Suomea, jota voidaan luoda ja kehittää edelleen Valitettavasti en kuitenkaan usko, että esittelijällä meillä on sama käsitys uskottavuudesta. On neuvoteltu niin kauan tällaisen maan kanssa, että kaikki jäsenvaltiot eivät kohtele myönteisesti. Se ei ole uskottavaa. Neuvottelut voivat jatkua vuosikymmenellä eivätkä välttämättä kuitenkaan lopu Turkin jäsenyyteen Euroopan unionissa. Islamilainen demokratia, voiko siitä koskaan tulla länsimaisen yhteiskunnan ja, jäseniä, ja onko se tavoite, johon meidän tulisi pyrkiä? Älkää me jättäkö huomiota sitä, että länsimaiselta demokratialta meni vuosisatoja kypsymiseen. En usko ollenkaan, että Turkki edes parhaalla mahdollisella tahdolla lyhyessä ajassa kykenisi kehittelemään länsimaisen standardin mukaisen yhteiskunnan. Kiitoksia. Arvoina naiset ja herrat, nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Meillä on jo aikataulupaineita. Olemme ylittäneet annetun ajan, joten voin antaa puheenvuoron vain yhdelle edustajalle jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Ensimmäisenä puhuu Christian Bussoi. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ennen kuin Turkista tuli jäsenehdokas, sitä tärkeämpää on, että Turkki on uskottava kumppani, kun taistelemme maahanmuuttokriisiä ja terroristeja vastaan. EUn ja Turkin välinen takaisinottosopimus, kun on kysellä tämmöistä siirtolaisista, on hyvä tulos. Siitä huolimatta haluaisin painottaa sitä, että Turkin liittyminen Euroopan unioniin liittyy läheisesti Kööpenhaminan kriteereihin ja niiden kunnioittamiseen. Siksi Turkin täytyy saada lisäedistystä aikaan, jotta se saa aikaan tarvitaan uudistukset sen varmistamiseksi, että oikeus ihmisoikeuksia suojellaan ja vallan kolmijako toteutuu, ilmaisunvapaus ja vähemmistöjen oikeudet ja uskonnonvapaus toteutuvat. Turkin täytyy todenteolla sitoutua näihin kaikkiin seikkoihin, mikä se on liittyy Euroopan unioniin. Se täytyy kunnioittaa Euroopan arvoja ja standardeja. Sen täytyy saada todellisia uudistuksia aikaan ja myöskin auttaa ratkaisemaan Kyproksen ongelma. Multumask. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Kostas Mavrides seuraavana, olkaa hyvä τουρκία. Tässä puhutaan paljon siitä, mitä Turkissa tällä hetkellä tapahtuu, erityisesti kurdien suhteen. Ja kysymys, jonka haluaisin esittää, toistamatta sitä, mitä on sanottu, niin mitä teemme Turkin kanssa? Komission jäsen palkkamme vuoteen 2005. Kyproksen tasavalta piti avoimia lukuja Turkin suhteen. Tästä on nyt kulunut 11 vuotta. Ja kaikki ovat nähneet, että tilanne on heikentynyt Turkissa huomattavasti. Lehdistönvapaus, väkivalta, Kyproksen suhteen mitä ne ole tehty. Turkin kyproslaisten edustajalle sanellaan, mitä tehdään. Kirinian nostetaan ja rakennetaan siltoja, äh, aitoja. Itse olen tuolta alueelta kotoisin, mutta alueita edelleen miehitetään. Heitä ei kiinnosta vuoropuhelu. Ja vielä lopuksi puhemies. Turkin äh, miehityksen lopettaminen merkitsee sitä, että he haluaisivat ratkaisua gospodine predsjedavajući svaka zemlja koja. hyvä puhemies jokaisella maalla euroopan mantereella on oikeus liittyä euroopan unioniin. tietysti sille asetetaan ehtoja. ehtoja joten jokaisen kerhoomme liittyvän täytyy täyttää. mitään myönnytyksiä ei tehdä kenellekään mukaan lukien Turkki. Turkki on kumppanimme, strateginen sellainen, monissa kysymyksissä. Mutta mitä myönnytyksiä ei tulisi tehdä? Emme saa unohtaa mm, perusarvojamme. Kaikki maat, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin, ovat näitä arvoja kunnioittaneet. uskon ja olen vakuuttunut siitä, että Turkia tulisi auttaa kun puhutaan pakolaisista. Kaikki maat, jotka ottavat vastaan pakolaisia, tarvitsevat apuamme. Mutta ei tätä tulisi käyttää minään kiristyksen välineenä, jotta pääsee liittymään Euroopan unioniin. Turkiin tulee noudattaa samaa ehtoja kuin kaikki muidenkin. Kiotis. Edustaja Syli otti seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Te olette aivan oikeassa, kun te tuomitsette ihmisoikeusrikkomukset Turkissa, jota ei kunnioiteta. Ja akateemikkoja ja muita on pidätetty Turkissa. Turkissa rikotaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jopa oman maan kansalaisten vapauksia. Kuinka Turkeen voidaan painostaa? Luvun 24 neuvottelukappaleen 24 osalta esimerkiksi. Jotkut ovat kääntäneet sokean silmänsä kaikkea tätä kohtaan, painettaman villaisella. Kuinka voidaan avata uusia neuvottelukappaleita samaan aikaan, kun Turkki edelleenkään ei kunnioita tai tunnusta Kyproksen tasavaltaa? Kuinka tämä on mahdollista? Tätä emme voi hyväksyä. Emme voi sallia sitä, että tässä käydään tällaista lehmän kauppaa pakolaisilla ja viisumilla ja niin poispäin. Ja tämä sopimus on Turkin kanssa on vastoin kansainvälistä oikeutta, eikä tämä auta tässä tilanteessa eteenpäin, kun tarkastellaan esimerkiksi pakolaisten salakuljetusta tai ihmiskauppaa. Meidän täytyy varmistaa, että pidämme Turkin tiukoilla vaadimme, että Turkki noudattaa velvoitteita ja eri kriteerejä. Kiitos, puhemies jos täällä olisi tarkkailija, joka voisi seurata tämän talon keskustelua, hän ei ymmärtäisi mitään, eikä voi sellaisesta mitään mieltä. Turkki rikkoo EUn kanssa allekirjoittamaan sopimuksia. EU ei tee mitään. Turkki ei hyväksy Kyprosta, se on miehittänyt kolmasosan maasta. Ja he odottavat meidän auttavan heitä liittymään EU-hun, avaavan neuvottelulukuja. Pakolaisia tulee Eurooppaan ja me tarjoamme heille 6 miljardia palkkioksi siitä, että he äh, eivät valvo rajaa. Turkki on edistänyt tietyissä asioissa, mutta ihmisoikeuksia, äh, kansainvälistä oikeutta rikotaan, tiedotusvälineiden edustajia hiljennetään – kaikki ne, jotka eivät tanssi Erdoganin pillin mukaan ja jotta ongelmat ratkaisivat. niin onko tässä siis aina ratkaisu se, että EU, Turkki liittyy EU-hun? Nyt sitten komission nimissä puhuu komission jäsen Johannes Hahn. Olkaa hyvä, arvon komissaari. Kiitoksia paljon puhemies, arvon ministeri, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia jälleen kerran tästä keskustelusta. Uskon, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Turkki on strateginen kumppani, Euroopan unionin strateginen kumppani. Se on geopoliittinen asema ja asukasmäärä ja sen läheisyys Euroopan lähialueella johtavat siihen, että se on erittäin tärkeä kumppani. Meidän täytyy keksiä mielekästä tapa tehdä sen kanssa yhteistyötä. Yhteistyö Turkin kanssa on ollut jossa on ollut ylämäkiä ja alamäkiä. Yhteistyö, yhteistyön, yhteistyön täytyy olla kaiken kattavaa. Ja se on monitahoista, monisärmäistä talouden saralla. Turkki on tärkeä yhteistyökumppani se, Eurooppa on Turkin tärkein vientikohde. 700 000 turkkilaista tekee työtä Euroopassa. Turkki on Euroopan kuudeksi, kuudeksi suurin kauppakumppani, joten mielekkäs yhteistyö on tarpeellista. Lisäksi tulliunionia halutaan edistää myöskin. Tämä on erittäin tärkeä hanke, jota puolitoista vuotta on intensiivisesti työstetty. Pakolaiskriisin yhteydessä yhteistyö on saanut aivan uuden sy- sykäyksen. Tämä on täysin ilmeistä. Meillä on e, toimintasuunnitelmissa on mukana eri elementtejä. Viisumikeskustelu on yksi osa tätä. Viisumihelpotuksista oli puhetta jo aiemminkin. Nyt tätä prosessia nopeutetaan. Viisumi Vapaus ei tarkoita sitä, että seuraava askel automaattisesti on liittyminen Euroopan unioniin. Monien muidenkin maiden kanssa maailmassa on viisumi vapaus vallallaan, mutta ei tämä tarkoita liittymistä. Ei tämä tarkoita sitä, että maasta tulee automaattisesti jäsen. Kyllä meillä on mandaatti Euroopan, neuvo, neuvost, Euroopan neuvoston antama mandaatti käydä neuvotteluita. Vuodesta 2005 lähtien neuvotteluita on käyty ja neuvotteluita jatketaan, jotta tulokseen päästään. Mandaatin mukaan neuvotteluita käydään ja niiden lopputulos on avoinna. Neuvotteluiden edistyessä voidaan tehdä arvioita siitä, mihin on päästy. Joskus neuvottelut joudutaan keskeyttämään tai lopettamaan kokonaan. Usein olemme kuulleet, kuinka tärkeää on varmistaa oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen Turkissa, kuinka tilanta pitää seurata ja siihen täytyy puuttua. Täytyy varmistaa, että tuo periaate toteutuu. Tästä suhteessa voin vain todeta, että tämä on mahdollista vain noista, mikäli käymme liittymisneuvotteluita, koska silloin meillä on vipuvaikutusta me pystymme esittämään vaatimuksia. Tässä on suuri laadullinen ero. Onko sitten kyse liittymisneuvottelusta vai onko muuten vain naapurin kanssa? Näiden keskustelujen välillä on suuri ero. Tällä hetkellä meidän tehtävämme ja komission velvollisuutena on juuri tuota tehtävää toteuttaa. Graf Lambsdorff ja muut puhuivat ja kantansa. Tällä hetkellä neuvotteluiden yhteydessä tai mandaattimme ei kuulu tuo keskustelu, jonka te mainitsevat, että me haluamme pistää sopimukset täytäntöön ja haluamme varmistaa sen, että vakausalueella taataan minun nähdäkseni. Se voidaan taata siten, että teemme tai luomme erittäin tiheän yhteistyöverkoston Turkin kanssa. Tällä hetkellä pakolaisa kriisiä ratkotaan asianmukaisella tavoin ja pyritään se ratkaisemaan. Tässä yhteydessä voin vielä sanoa, että tämä Turkki-fasiliteetti, ettäkö se olisi mukaan nyt jo käytetty loppuun ilman, että Turkki on mennyt penniäkään. Ei tämä pidä paikkaansa. Me rahoitamme projekteja, hankkeita Turkissa, joita myötä vaikuttavat siihen, että lisäkustannukset, joita Turkille koituu pakolaisten majoittamisesta, heidän hoivaamisestaan ja koulun käynnistään, voidaan kustantaa myötävaikutamme vaikutamme myöskin näillä varoilla siihen, että Turkin osassa etenkin pakolaisilla on mahdollisuus pysyä Turkissa tai mennä takaisin Syyriaan sitten, kun poliittinen tilanne Syyriassa sen mahdollistaa. Määrähän käytetään juuri siihen, että rahat pistetään täytäntöön lähinnä Itä-Anatoliassa. Sillä lähinnä tavaroja käytetään siellä ensimmäiset toimet on saatu jo käyntiin. 55 miljoonaa euroa on saatu jo varmistettua käyttöön. Tällä 350 000 ihmistä saa puoleksi vuodeksi hoivan ja 40 miljoonaa vuonna varmistaa, että 200 000 lasta voi vuoden verran käydä koulua. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä. Näihin me tulemme keskittymään. Tämä myöskin omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että tilanne Euroopan ja Turkin välillä tulee paranemaan. Kumppaneiden ja naapureiden kanssa on tarpeellista luoda luottamukselliset, luottamukseen perustuvat suhteet. Tällä on kummankin etujen mukaista, kuinka asiat kehittyvät sitten tulevaisuudessa. Tätä myöten sitten neuvotteluita käydään sen, sen, sen, sitä mukaan, kun tilanne kehittyy. Kiitoksia paljon komission jäsenet tästä puheenvuorosta. Nyt sitten neuvoston puolesta puhuu entinen kollegamme, Euroopan parlamentin entinen jäsen, joka nyt on puolustusministeri Rova Enish Plechard. Olkaa hyvä. Good to be here. Kiitoksia, hyvä puhemies. On oikein ilahduttava saada olla täällä. Ensinnäkin haluaisin siis kiittää tästä erittäin mielenkiintoista keskustelusta ja oikea-aikaisesta näkemysten vaihdosta, joka osoittaa, että me monissakin suhteessa Olemme samaa mieltä näiden toiveidemme kanssa Turkin suhteen. Täytyy muistaa se, että ja Turkilla on monia suhteita ja että meidän suhteemme on perua paljon kauemmalta ajalta kuin tämänhetkisistä neuvotteluista. Lähempi yhteistyö on hyvä Turkille ja EUlle, ja EU oli ja on jatkossakin tärkeä osa Turkin poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Aivan kuten asia mainittiin täällä usein ottaa, me emme yhdistä maahanmuuttoa liittymisneuvotteluihin. Nämä ovat erillisiä asioita. Kuten olemme sanoneet, olemme tietoisia olemassa olevista puutteista ja ymmärrämme, että olette huolestanne kielteisistä suuntauksista oikeusvaltioperiaatteessa, ihmisoikeuksissa ja perusoikeuksissa. Olemme tässä suhteessa tiukkoja. Painotan vielä kerran, että jos me seuraamme tätä ja muita kehityskulkuja, kuten esimerkiksi Kaakkois-Turkin Turkin tilannetta läheisesti, ja otamme esille nämä huolenaiheemme kaikilla tasoilla, kaikissa kokouksissamme Turkin kanssa. Viisumivapautuskysymys, jota komissario jo käsittelikin. Tässä mitä oikotietä ei ole. Kuten jo sanoimme, nämä viisumivaatimukset voidaan poistaa Turkin kansalaisilta tämän vuoden loppuun mennessä, kunhan kaikki vaatimukset on täytetty. Ja mm, tuleeko tästä totta, että riippuu sitten Turkista ja sen tekemästä edistyksestä. Muutama sana vielä lopuksi 18.3. tehdystä sopimuksesta. Minun näkemykseni mukaan sopimuksilla on mahdollisuus muodostaa tärkeä askel eteenpäin, kun pyritään löytämään kestävä eurooppalainen ratkaisu maahanmuuttokriisiin – ei se mikään välitön taikaratkaisu ole, mutta kyllä se on askel oikeaan suuntaan ja se on tärkeä väline. Se hoidetaan kansainvälisten standardien mukaisesti kunnioittain palautuskieltoperiaatetta. Helppoa se ei ole, kaikki olemme siitä tietoisia. Emmekä mä tässä siirrä ongelmia, sysää niitä muiden harteille. On liian varhaista vielä arvioida sitä, mitkä niitä mikä nämä tulokset ovat, sillä konkreettiset menettelyt on käyttöön vasta 4.4. Kaikkien meidän etujemme mukaista kuitenkin on, että tässä menestään. Kiitoksia, hyvä puhemies. Thank you Kiitoksia. Kiitos, hyvä ministeri. Olen saanut viestin tämän keskustelun päätteeksi. Siis tästä äänestetään huomenna.